vuonna 17. ja 18. joulukuuta pidetyn kokouksen johtopäätöksiin. Puheenvuoron saa ensimmäisen Euroopan neuvoston puheenjohtaja herra Donner Tusk. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Joulukuussa Euroopan neuvosto keskusteli kaikista pääkriiseistä, jotka Euroopassa on ollut vuonna 2015. Oli kyse sitten ö, siirtolaisuus tai muuttoliike tai ö, kriisistä tai emusta tai mistä tahansa, niin kaikissa näissä päästiin eteenpäin, mutta ei riittävästi. Ei tarvitse epäilläkään, etteikö 2016 vuosi olisi näiden haasteiden varjon alla. Yhteisömme on stressitestin käsissä. Ja vieläkin suurempi haaste on se, että meitä testataan kaikilla mahdollisilla rintamilla samanaikaisesti. Tänä päivänä sanottakaan, sanottakoon ääneen ja selvästi, että en lepää ennen kuin saamme aikaiseksi ratkaisut kaikkiin näihin haasteisiin. Meidän vahvuutemme on yhtenäisyys. Ja sen takia eurooppalaisen yhtenäisyyden ylläpitäminen tulee olemaan päätavoitteeni vuonna 2016kin. Hyvät jäsenet, aloittaisin muuttoliike- ja pakolaiskriisistä, joka on EUlle aivan perustavanlaatuinen kriisi. Jos muistatte, olen kuukausien ajan jo korostanut itse asiassa jo muutto liikekriisin alusta lähtien sitä, että rajavalvonnalla ei ole hyvää vaihtoehtoa. Tämä on sellainen sine on ehto mille tahansa toimivalle maahanmuuttopolitiikalle. emme voi, ellemme pysty vartioimaan ulkorajoja asianmukaisesti, epäonnistumme poliittisena yhteisönä. Joulukuun neuvoston kokouksen jälkeen voimme olla hieman optimistisempia. Johtajat keskusteluissaan keskittyivät siihen, kuinka voitaisiin vahvistaa ulkorajavalvontaa. Kaikki johtajat tunnustivat, että Schengenin turvaaminen vaatii vaikeita päätöksiä. Ja tässä kontekstissa sovimme, että tarkasteltaisiin komission ehdotusta EUn ulkorajojen vahvistamisesta nopeasti, pitäen sisällä myöskin ajatuksen Euroopan rajavartiostosta. Tämä on Hollannin kauden prioriteetti ja meillä pitäisi olla siitä neuvoston poliittinen sopimus kesäkuun mennessä. Nopeiden rajavalvontainterventiotiimien hyväksyminen Frontexista käsin jo joka hyväksyttiin joulukuussa, on askel siihen suuntaan, että saataisiin ulkorajoja turvattua tehokkaammin. Huolimatta poliittisesta edistyksestä täytyy myöntää, että monilla rintamilla täytäntöönpano puuttuu, jos nyt puhutaan järjestelykeskuksista tai turvallisuustarkastuksista tai valvonnasta eh, eh, rajamailla ja eh, palauttamisista ja sisällisistä siirroista vielä, kuitenkin satoa on vielä korjattavana. Olen sama, samoilla linjoilla, mitä pääministeri Rytte totesi, että meillä ei ole enempää kuin kaksi kuukautta aikaa saattaa asiat hallintaan. Jouluajan tilastot eivät ole rohkaisevia. Sieltä käy ilmi, että eu on tullut yli 2000 henkilöä päivittäin Frontexin toimittavien tietojen mukaan. Maaliskuun Euroopan neuvosto on viimeinen hetki, jolloin voidaan tarkastella sitä, toimiiko strategiamme. Jos se ei toimi, meillä on edessämme vakavat seuraukset, esimerkiksi Schengenin hajoaminen. Ilman muuta tällainen vaihtoehto strategiallemme ei ole miellyttävä vaihtoehto, ja sen takia vetoan, että jäsenvaltiot panisivat strategiaa täytäntöön täysimääräisesti. Hyvät jäsenet, sitten kiinnittäisin seuraavaksi huomiota yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Joulukuussa johtajat kävivät syvällistä ja rakentavaa keskustelua aiheesta. Pääministeri Cameron esitteli asi- kantansa yksityiskohtaisesti erityisesti selostaen vaatimuksensa malliin, joka perustuisi neljään vuoteen, ja esitti uudelleen halukkuutensa avoimeen ratkaisuun, mutta vain jos tavoitteet saavutetaan, heidän haluamansa tavoitteet saavutettaisiin. Johtajat ilmaisivat huolensa erityisaiheista, mutta osoittivat myöskin halua etsiä kompromisseja. Tämän positiivisen keskustelun pohjalta sovimme, että teemme yhteistyötä ratkaisujen etsimiseksi kaikkiin neljään pääaiheeseen, jotka pääministeri Cameron otti esille. Euroalueeseen suhteet, suvereniteetti, kilpailukyky ja ö, vapaa liikkuvuus. Kuinka sitten työ näissä neljässä aiheessa edistyy, niin voidaan todeta, että tällä hetkellä komissiossa etsitään asian ratkaisua. Helmikuun neuvoston kokouksen lähestyessä toimitan tiedot kaikille EUn johtajille tämän aiheen kehityskuluista. Ja korostan, että näiden neuvottelujen alusta lähtien minulle on ollut aivan selvää, että perusarvoista ei tehdä kompromisseja esimerkiksi syrjimättömyysperiaatteesta ja vapaasta liikkuvuudesta. Samanaikaisesti teen kaiken, mikä vallassani on, jotta voitaisiin löytää tyydyttävät ratkaisut myöskin brittiläiselle osapuolelle. Tästä päivästä lähtien tai tänä päivänä kansanäänestyksen tulos on ennakoimattomampi kuin koskaan aikaisemmin. Koskaan aikaisemmin. Ja aika on keskeisessä roolissa tässä ja sen takia yritän saada sopimuksen aikaiseksi jo ennen helmikuun kokousta. Se ei ole helppoa, mutta se on vielä mahdollista. Hyvät jäsenet, Euroopan neuvosto keskusteli myöskin terrorismin torjunnasta strategian valossa. Nämä hirvittävät terroriteot ovat vahvistaneet Eurooppaa terrorismin torjunnassaan. Euroopan johtajat sopivat, että politiikka on saatava operatiivisemmaksi niin, että esimerkiksi vierastaistelijoista järjest- vaihdetaan systemaattisesti tietoa Schengenin ja Europolin kautta ja myöskin jäsenvaltioiden viranomaisten välillä. Turvallisuuspalveluiden pitäisi suorittaa yhteinen uhka-arviointi siitä, voitaisiinko tulevat hyökkäykset ehkäistä. Europol on jo raportoinut, että tiedonvaihto on lisääntynyt merkittävästi koskien vierastaistelijoita sen uuden terrorismin torjuntakeskuksen kautta. Ja lähes joka jäsenvaltio on toimittanut siihen keskukseen tietoja. Ilman valvontaa ja todellista yhteistyötä, emme voi tätä uhkaa torjua. Ja uusien hyökkäyksien todennäköisyys pysyy erittäin korkealla. Kiirehtin ja toivon, että kaikki jäsenvaltiot tekisivät yhteistyötä täysimittaisesti. Hyvät kollegat, Eurooppa-neuvosto tarjosi johtajille mahdollisuuden myöskin arvioida energiaunionin rakentamisen tilaa. Merkittävää edistystä on saavutettu kaasu- ja sähkömarkkinoiden yhteyksissä jäsenvaltioiden välillä sellaisissa Euroopan osissa, jotka aikaisemmin ovat olleet eristyksissä. Kun ehdotin energiaunionin konseptin Puolan pääministerille, niin tämä oli minulle yksi päätavoitteistamme. Mutta tarvitsemme vielä enemmän edistystä tässä tällä alalla. Euroopan neuvosto vaati, että kaikki relevantti lainsäädäntö saataisiin säädettyä ja pantua täytäntöön, jotta kaasumarkkinoiden avoimuus voitaisiin taata. Nord Stream 2-projektista vaihdettiin tietoa myöskin johtajien tasolla ja jotkut johtajista olivat hyvin kriittisiä. Ja lisäksi keskustelimme myöskin niistä ehdoista, jotka täytyy täyttää, jotta suuria energiainfrastruktuuriprojekteja voidaan toteuttaa. Toistimme, että infrastruktuurien pitäisi täysin noudattaa energiaunionin tavoitteita eikä vähiten sitä tavoitetta, että kaikkien projektien täytyy olla EUn lakien mukaisia, pitäen sisällään myöskin kolmannen energiapaketin. Nämä ovat selkeitä ehtoja, jotta EU-instituutiolta voi saada tukea tai miltä tahansa jäsenvaltiolta voi saada tukea, oli se sitten poliittista, oikeudellista tai taloudellista. Nyt sitten pallon komission käsissä, mutta neuvoston viesti on selvä ja se liikkuu samaan suuntaan kuin Euroopan parlamentin ilmaisema kanta. Johtajat onnittelivat ja ylistivät COP21 eh, kokouksen puheenjohtajaa, jossa saatiin aikaiseksi ensimmäinen eh, sitova maailmanlaajuinen ilmastosopimus. Ja neuvostoa pyydettiin arvioimaan, mitä Pariisin sopimus tarkoittaa oman energiapolitiikkamme ja ilmastopolitiikkamme miksin kannalta. Ja sitten viimeisenä, ei, vaan ei vähimpänä, neuvostossa käsiteltiin taloudellisia haasteita ja johtajat ilmaisivat uudelleen ää, sito, sitoumuksensa emuun, joka perustuu puheenjohtajan viiteen viimeisimpään raporttiin. Vaikka meillä on kriisi. Me emme voi paeta emu-reformeja, jotta saataisiin parempi tulevaisuus aikaiseksi. Ja sen takia ministeriä pyydettiin, tai ministerit pyysivät nopeampaa toimintaa eri aloilla pankkiunionin äh, mukaan lukion. Myöskin sisämarkkinoita tulisi syventää esimerkiksi näillä avainalueilla pääomamarkkinat, ja digitaalimarkkinat. Nämä ovat ne tärkeimmät prioriteettimme. Hyvät jäsenet, lopuksi haluaisin varoittaa teitä Euroopan tulevaisuutta koskevasta yhä äh, hälyttävämmästä kauhukuvia maalailevammasta retoriikasta. Tällaista ei tarvita. Eurooppalaisten täytyy olla sekä realistisia että luottavaisia omien arvojensa suhteen ja uskomuksiensa suhteen. Ja muistuttaisin Arnold Steinbeisin kuuluisesta lausahduksesta, joka koskee sitä, että kansala- kansalli- tai sivilisaatiot kuolevat itsemurhan kautta, eivät murhan murhaamalla. Meillä on edelleen voima, valta ja julkinen mandaatti tehdä se, mitä on välttämätöntä tehdä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia herra Tusk. Seuraavaksi komission puheenjohtaja herra Juncker, olkaa hyvä. Arvon puhemies, hyvät naiset ja herrat, herra neuvoston puheenjohtaja. Äh, nyt äh, neuvoston puheenjohtaja löysi oivalliset sanat, mutta minä voitaisin vetää yhteen nämä viimeisen neuvoston päätelmät terrorismi, maahanmuutto, emu, yhdistynyt kuningaskunta ja energiaunioni. Voisin miettiä tässä, millaisia mietitään kriisi Euroopassa. Viime kuukausina on puhuttu paljon Kreikan kriisistä, pakolaiskriisistä ja muista kriiseistä, mutta todellisuudessa itse Eurooppa on moninaisten kriisien vallassa – niitä tulee ulkopuolelta ja Euroopan unionin sisäpuolelta ja kaikki ovat tulleet meille yhtä aikaa. Me olemme tilanteessa, joka on selkeästi vaikea ja siinä meidän pitäisi ylittää kansallinen egoismi ja pitäisi löytää pioneerihenkeä Euroopan rakentamista ajatellen ja yhteisvastuuta. Jos me haluamme, me voimme tuoda eurooppalaisen vastuullisen vastauksen, joka on solidaarinen näihin moninaisiin kriiseihin, joita meillä on keskuudessamme. Me voimme tehdä näin ja meidän pitää tehdä näin, koska ainoastaan yhteisvastuullisesti eh, voimme päästä kriisin yli. On välttämätöntä, että kaikki ovat mukana, jos haluamme säilyttää sen, mistä olemme hyötyneet tähän mennessä. Esimerkiksi sisämarkkinat tai Schengen-alue on aivan välttämätöntä toimia näin, jos haluamme tuoda vielä ne puuttuvat palaset, joita puuttuu Euroopan rakennuksesta Komissio on jo esittänyt tarpeelliset toimenpiteet, joiden avulla voidaan mennä eteenpäin pakolaiskriisissä. Jäsenvaltiot, eh, jos ne olisivat täytäntöönpanneet panneet jo kaiken, kaiken tämän, olisimme paremmassa tilanteessa eh, se, mitä eh, olen kuullut, ettei olisi pakolaiskriisiin eurooppalaista vastausta, se on sekä väärin että oikein, se on väärin, koska komissiossa tehdään yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta voitaisiin saada vastaukset, eurooppalaiset vastaukset. Ja tämä on aivan totta, koska vastaus on tehokas ja siinä on löydetty ratkaisu vasta sitten, kun kaikki jäsenvaltiot ovat mukana jotkut kritisoivat Brysseliä ja Eurooppaa hyvin nopeasti, mutta olisi paras katsoa peiliin ja todeta, että Bryssel tarkoittaa myös heitä, eli jäsenvaltioita ja niiden hallituksia. Puutteet johtuvat myös siitä, että ei olla Euroopan unionissa lähdetty toimiin jäsenvaltiotasolla nämä järjestelykeskukset ja äh, muut äh, toimet, uudelleen sijoittaminen mukaan lukien, ne eivät tapahdu hyvin nopeasti, vaan tässä pitää olla myös tosiaan eurooppalaista muuttoliikkeen hallintaa. Ja jälleen kerran vetoan parlamenttiin, jotta äh, saisimme käyttöömme mahdollisimman paljon välineitä, joilla puutumme tilanteeseen. Yhteiset rajat, yhteinen hallinto, jos emme saa sellaista aikaiseksi, niin Schengen ei pysy hengissä. Eurooppa, jossa on ulkorajat, tämä on aivan uusi ilmiö. Me emme halua, että rajatilanne muuttuu. Erasmus, internet ovat asioita, jotka eivät kulje käsi kädessä välttämättä rajattoman Euroopan kanssa, mutta täytyy katsoa että sellaiset työntekijät, jotka ylittävät rajan joka päivä, ovat tyytyväisiä Schengeniin, samoin kuin kuljetusliikkeet eivät tosiaankaan haluaisi enää mitään rajoja ja siihen liittyviä kustannuksia. 24 miljoonaa matkaa joka vuosi ja miljoonia auto matkoja ja kaikki tämä kaska, maksaisi todellakin paljon, jos meillä ei olisi Schengen-aluetta. Ja tämä on sellainen asia, jossa tosiaankin pitää toimia, jotta voimme säilyttää Schengen-alueen. Ja pitää muistaa kuitenkin, että kyse on eurooppalaisesta maahanmuuttopolitiikasta, joka on hyvin hallussa. Ja nämä ehdotukset, jotka liittyvät äh, maahanmuuttoon, lailliseen maahanmuuttoon, ne ovat mukana myös tässä ehdotuspaketissamme. Mitä meidän rajavalvontaan, meidän rajan suojelun tulee? Nyt ei riitä, että omalta me katsomme asiaa, vaan meidän täytyy katsoa myöskin niitä rajoja, joita meillä on muiden ja meidän välillämme. Tässä ei riitä huippukokoukset niin tärkeitä kuin ne ovatkin. Me tarvitsemme myöskin sinnikästä, jokapäiväistä, ruohonjuuritason työtä, työtä käytännössä ei pelkästään julkilausumia, vaan konkreettista, pienimuotoista työtä. Nyt tarvitaan yhteisiä normeja, peittoja, lämpimiä tiloja pakolaisille, koska muuten emme pääse eteenpäin. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä myöskin Turkin kanssa. Ensimmäiset hyvät askelet eteenpäin on saatu aikaan yhteisen toimintasuunnitelman osalta. Kolmansista maista tulee valtava määrä pakolaisia Turkkiin. Ja Turkki tekee valtavasti työtä syyrialaisten pakolaisten hyväksi. Ne ovat erittäin tärkeitä askeleita eteenpäin. Siitä huolimatta vielä hirvittävän paljon työtä on tehty tehtävänä, jotta voidaan kestävällä tavalla vähentää ja hallinnoida pakolaisvirtoja. Yhteiset toimintasuunnitelmat täytyy kokonaisuudessaan pistää täytäntöön ja vielä nopeasti kaiken lisäksi. Ei mitä tulee sitten kaikkiin otsikoihin, mitä päivästä toiseen lukee lehdissä. Ei minulla mitään sitä vastaan, että otsikoissa puhutaan siitä ankarasta työstä, joka tuo hyviä tuloksia ilmastonmuutos historian kokous joulukuussa osoitti, että Euroopanalla on mahdollisuus toimia maailmanlaajuisena johtajana Pariisissa. Euroopan unioni teki ankarasti sopimuksen aikaansaamiseksi, joka oli kunnianhimoinen ja myöskin oikeasti sitova. Ja tämä on se, mitä me saimme aikaan, mutta todellinen työ alkaa vasta nyt. Komissio arvioi parhaillaan Pariisin sopimusta, jotta sen pohjalta voidaan edetä eteenpäin ja päättää seurasta toimista, jatkotoimista. Tällä välin jäsenvaltioiden täytyy jatkaa ja osoittaa esimerkillään, kuinka voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, niitä 2020 tavoitteisiin voidaan päästä. Mitä tulee yhdistymisen kuningaskuntaan ja suhteeseen Euroopan unionin ja yhdistymisen kuningaskunnan välillä, Euroopan neuvosto on käynyt rakentavaa keskustelua neljän asian suhteen, joita hallitus esitti keskustelun aiheeksi. Aikataulusta toteaisin, että yksikään näistä neljästä korista ei ole helppo hoitaa kuntoon. Me käsittelemme kutakin niitä vakavasti totelevalla tavalla. Voisi myöskin painottaa sitä, että komissio, niin kuin aiemminkin sanoi, haluaa reilun sopimuksen Ison-Britannian kanssa. Unioni on vahvempi, mikäli Britannia on mukana, ja Britannia on vahvempi, mikäli se on osa unionia. Siksi voisi hyvinkin kuvitella, että sopimus, johon pyritään, olisi myöskin oikeudenmukainen unionin kannalta. Tähän me pyrimme. Un... Neuvosto tekee yhteistyötä muiden toimien, toimijoiden kanssa, jotta tähän päästään. Puhemies, lopuksi vielä haluaisin todeta, että haluaisin jälleen kerran kiittää siitä työstä, että Euroopan parlamentti on tehnyt olen seurannut parlamentin työtä viimeisten 12 kuukauden ajan, yli vuoden ajan jo, ja uskon, että yhteistyöllä me saamme aikaan hyviä tuloksia. Tämä parlamentti on auttanut komissiota aikaan saamaan nimenomaan hyviä tuloksia silloin, kun tarvittiin nopeutta tai joustavuutta ehdotusten suhteen. Ja kun ehdotuksia tehtiin parlamentille paikan päälle, parlamentti myöskin teki työnsä olen vakuuttunut siitä, että jatkossakin voimme jatkaa samassa hengessä tänä vuonna ja myöskin tulevina vuosina. Kiitos. Kiitoksia paljon komission puheenjohtajalle. Kansanpuolen nimissä puheenvuoron saa nyt äh, sen puheenjohtaja, edustaja Weber. Puhemies, hyvät kollegat. Kun katsomme kulunutta vuotta, tietystikin monet äh, ongelmat ja huolet esiin, talouden kehitys, maahanmuuttokriisi ja muut kriisit, joista tuskin Juncker puhuivat. Siitä huolimatta haluaisin seuraavan vuoden osalta palata vielä siihen, mitä sanottiin joulukuussa täysteistönsä, nimittäin siihen menestystarinaan, joka siellä mainittiin. Lausimme kannustaa ihmisiä sen suhteen, että mikäli Eurooppa toimii yhdessä, voidaan saada tuloksia aikaan. Maailmanmerkki Federica Mogherini kun on paikalla. Voin sanoa, että kun näin hänet yhdessä Iranin ulkoministerin kanssa, olin ylpeä eurooppalainen. Tämä osoitti, että eurooppalaisen myötä vaikuttamaan maailman rauhan rakentamiseen ja siihen, että ydinaseita ei valmisteta kaikkialla. Ja tämä on suuri menestys myöskin Euroopan kannalta. Kiitokset tästä. Perjantaina komission puheenjohtaja antoi lehdistötiedotteen, joka liittyi Junckerin suunnitelmaan Tuhanset, tuhannet yritykset Euroopassa voivat hyötyistä miljardeista, jotka me yhdessä olemme antaneet käyttöön. Ja Pariisi symboloi myöskin taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Tämä on myöskin eurooppalainen menestystarina. Siksi on tärkeää, että muistamme näitä menestystarinoita silloin, kun haluamme vakuuttaa ihmiset meidän Eurooppa-hankkeistamme. Joulukuussa keskusteltiin pitkälti myös Ison-Britannian kysymyksistä. Tämä on toinen puheen aiheeni. David Cameron esitti neuvoston omat ajatuksensa erittäin myönteisessä valossa ja sai paljon ystäviä. Monet hänen ajatuksistaan olivat ajatuksia, jotka parantavat Eurooppaa, mikäli yhdessä niihin tartumme. Haluaisin tukea sitä, mitä hän sanoi kilpailukyvystä, innovaatioista ja paremmasta lainsäädännöstä, ja pitäisi toimia suurimuotoisesti suurissa asioissa ja pienimuotoisesti pienissä asioissa. Hän saa täyden kansanpuolueen tuen, ja toivon mukaan tässä hän myöskin onnistuu. Sosiaali- turvan väärinkäyttö on asia, jota vastaan hän haluaa taistella. Vuoden aluksi totesin, että kansanpuolueena emme voi sietää, mikäli eurooppalaisia kansalaisia kuitenkin syrjitään. Tämä silta täytyy, tai kuilu täytyy vielä ylittää. Budjettikeskustelussa Täytyy muistaa, että puhutaan myöskin yhä läheisemmästä unionista, joka huolestuttaa Iso-Britannia. Enemmän valtaa ja kompetenssia Bryssel. Tämä huolestuttaa Iso-Britanniassa. Tästä täytyy keskustella, mutta pyytäisin myöskin, että kun keskustelua käydään, luetaan koko tämä teksti. Se, mitä lukee, yhä läheisempi kansojen unioni ei toimielinten unioni taikka Brysselin unioni eikä valtioiden unioni, vaan kansojen kansalaisten unioni. Tämä on täydellinen kuvaus sille Euroopan ajatukselle, joka syntyi tämän mantereen kauden sotien jälkeen. Ihmiset haluttiin yhdistää yhä Ever Closer Union of Peoples. Siksi vetoisinkin juuri puolesta, että sen puolesta, että brittikeskustassa luetaan tämä koko teksti, koska sillä hienolla tavalla on kuvattu sitä, mitä on saatu aikaan sotien jälkeen Euroopassa. Kolmas puheenaiheeni on suuri maahanmuuttokysymys. Kansanpuolen valos, puolella on täysin selvää, että mikäli Syyriassa 500 000 ihmistä on toistaiseksi kuollut, tuota maata täytyy auttaa. Ja avun anto täytyy varmistaa, eikä rajoja saa sulkea. Monilla aloilla on erittäin suuria haasteita edessämme ja meidän täytyy hoitaa ne kestävällä tavalla ja saada pakolaisvirta kestävälle tasolle. Tähän tarvitaan aikataulu ja suunnitelma. Ryhmän nimessä on tehdä selväksi, että pidän erittäin hyvänä sitä, että komissio on antanut joukon lakiehdotuksia ja meille on todettu, että komissio tulee myöskin nopeasti työstämään näitä ja sen varmistamaan, että Eurooppa pystyy tuottamaan tulosta. Meidän täytyy pistää päätökset täytäntöön asianmukaisesti, sillä hyvät kollegat, mikäli 1,1 miljoonaa ihmistä, jotka tulevat minun maahan, 1,1 miljoonaa ihmistä tuli minun maahani viime vuonna Saksaan, vain 40 prosenttia on kuitenkin syyrialaisia. Meidän täytyy varmistaa, että oikeudenmukaisuus toteutuu, että ne, joilla ei ole mitään syytä hakea turvapaikkaa Euroopasta, eivät myöskään ää, Euroopan jää, vaan heidät palautetaan. Toiseksi meidän täytyy oikeudenmukaisuus varmistaa muutenkin. Meillä on, me muistamme, mitä Kölnistä tapahtui uuden vuoden yönä. Me haluamme kyllä suojella ihmisiä, mutta heille täytyy myöskin tehdä selväksi, että ne, jotka rikkovat lakia ja perinteitä, silloin kun on kyse miesten ja naisten tasa-arvosta, eivät kunnioita eurooppalaista kulttuuria. He, heidät täytyy myös karkottaa. Tämän täytyy tehdä selväksi. Kolmanneksi, hyvät kollegat, meidän täytyy muistaa arkuperämaata neuvoston puolelle ja kaikille neuvoston jäsenille etsittäisiin vetomuksen, mikäli havaitaan, että kolme miljardia annetaan Turkille ja komission ehdotuksia Euroopan parlamentille, jotta se hyvin nopeasti muuttaa sitä talousarviota, niin meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa saa aikaan tulosta näillä rahoilla. Valitettavaa kyllä. Italia esimerkiksi ei ole valmis ryhtyä, ryhtymään siihen, että lisävarautusta annettaisiin. Ja tämä haittaa koko Euroopan ja eurooppalaisen valtioiden yhteisön uskottavuutta. Siksi vetoisin jälleen kerran, että tällainen käyttäytyminen, varsinkin Matteo Rensin käyttäytyminen, täytyy ottaa puheeksi, sen täytyy tarttia, koska tässä uskottavuuden puute on, tästä vain lisääntyy ja uskottavuuden puute on se ongelma, joka nostaa populismia, lisää populismia. Meidän täytyy yhden yhteistuumin tarttua näihin haasteisiin ja hoitaa ne kuntoon. Herra Weber, edustaja Grappini haluaa esittää teille kysymyksen. Olkaa hyvä, Rava Grappini domnule weber vă amintiți că și în decembrie v a pus o întrebare și. Kiitoksia. Varmasti muistatte, että minä kysyn saman kysymyksen äh, joulukuussa. Te puhutte suuria sanoja ja annatte neuvoja, mutta ettekö mieti, mitä juuri sanoitte maahanmuuttopolitiikasta, pakolaisista. Sen Eh, olisi pitänyt olla mukana jo aivan alusta lähtien. Nyt puhutaan ehdoista, jotka liittyvät meidän kulttuureihimme ja arvoihimme, mutta nämä eivät ole olleet alussa mukana. Meidän kaikki pitäisi pohtia siitä, kuinka suhtautua maahanmuuttokysymyksiin ja ongelmiin. Sanon selkeästi ja kuunnelkaa nyt, että mikäli Syyrissä 250 ihmistä on murhattu sisäsodan aikana, ja mikäli 14 miljoonaa ihmistä on lähtenyt maasta pois, koska siellä on sota, siellä pommitetaan ihmisiä, niin jokaisen Euroopassa pitäisi ottaa vastuunsa. Ja juuri kristillisenä yhteisönä, kristillisenä mantereena meidän pitää myöskin auttaa näitä ihmisiä, jotka pakenevat sotaa. Ja varsinkin Puolassa joidenkin pitäisi kuunnella tätä herkällä korvalla. Koko Euroopalla on tietystikin rajansa sen suhteen, mitä voidaan tehdä. Meidän täytyy määritellä se, mitä pystytään tekemään ja sitten puhua näistä asioista niiden oikeilla nimillä sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä puheenvuoron saaneet edustaja Guerrero Paljon kiitoksia puhemies. Viimeisimmän neuvoston kokouksen päätelmät ovat saaneet aikaan pettymystä ja huolestusta ryhmässäni. Tämä tuntemus on toistunut jokaisen neuvoston kokouksen jälkeen viime aikoina sen takia, että ei, ei sen takia, että olisi päätetty tai ryhdytty tai mietitty toimenpiteitä esimerkiksi terrorismista, muuttoliikkeestä ja emusta, mutta silloin kun luetaan kesäkuun tai lokakuun neuvoston päätelmistä, jolloin joulu ja marraskuun päätösten niin, kun, kun katsotaan näitä päätelmiä, niin huomataan, että itse asiassa ne eivät olekaan samassa linjassa. Itse asiassa näyttää, että jälkimmäiset kokoukset kumavat edellisen päätökset. Komissio neuvostossa tehdään päätöksiä, kun jäsenvaltiot palaavat kotiin, eivät pidäkään elää mielessä, mitä siellä oli päätetty siellä neuvostossa, eikä panna niitä täytäntöön. Ja Tämä on se, mitä, mikä tapahtuu kerta toisen sen jälkeen ja niin ollaan lähtöpisteessä. Puhutaanpa aihe kerrallaan. Terrorismi, terrorismiin liittyvät ongelmat ovat edelleen olemassa. Tietoja ei vaihdeta esimerkiksi. Herra Juncker totesi juuri äsken, että tilanne on samanlainen kuin 2011 vuoden, 2001 vuonna New Yorkin iskujen jälkeen. Ja terrorismin rahoitus on sen juuressa. Jos puhutaan sitten taas muuttoliikkeestä, niin voidaan todeta, että esimerkiksi järjestelykeskukset eivät toimi, sisäiset siirrot eivät toimi, moraalinen, sosiaalinen ja poli- poliittinen ilmasto heikkenee Euroopan sisällä. Jos puhutaan taloudesta, niin neuvoston päätelmissä ei ö, puhuta toimenpiteistä työttömyyden lisäämiseksi ja epätasa-arvo kasvaa. Ja senpä takia kysymme että hyvä, hyväksymmekö sen, että yhä uudelleen palataan lähtöpisteeseen. Te itse ma- mainitsitte käsitteen, että järjestelmät tappavat itse itsensä. Meidän on vältettävä tällainen itsemurha. Ja jos, näin, jos tätä emme ehkäise, tämä tulee olemaan poliittinen kuolemamme. Kiitos, herra Guerrero. Seuraavaksi edustaja Van Orden ESR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Liian usein EU on huolissaan siitä, mikä on sen rooli, äh, miten se säilyy näissä toimielimissä äh, pyrkii tekemään liikaa ja loppujen lopuksi tekee asiat huonommaksi tai tekee liian vähän. Itse asiassa monet ongelmat, taloudelliset turvallisuusongelmat ovat EUn oman politiikan seurauksia. Me olemme tyytyväisiä siihen, että muut hallitukset tukevat ja järkivät jäsenet täällä parlamentissa äh, tukevat äh, meidän pääministeriämme. Mahdollisuus muutokseen, äh, siihen pitäisi tarttua innokkaasti. Meppien pitäisi ensimmäisenä huomata se, että kansalaisemme eivät halua läheisempää unionia, vaan kansallisia hallituksia, jotka ovat vastuussa toimistaan. He haluavat eurooppalaista unionia, joka maksaa vähemmän ja käyttää tehokkaammin varojaan. He haluavat EUn, joka vähentää byrokratiaa ja estää kaupan esteitä, poistaa kaupan esteitä ja saa aikaan vapaakauppasopimuksia Intian ja transatlanttisten kumppanien kanssa. Haluavat muutoksia. Ja nyt meille on tulossa aivan hallitsematon virta pakolaisia muista maista pitää eh, antaa eh, enemmän joustoa ja keskeytetään esimerkiksi EUn sääntöjä ajatellen kansallisia eh, turvallisuusnäkökohtia, mutta meidän pitäisi tunnistaa, miten järkevä on meidän pääministerimme politiikka silloin, kun puututaan tosiaankin lähteisiin ja hyväksytään ainoastaan rajallinen määrä kaikista haavoittuvaisimpia. Ehkä komission pitäisi katsoa, millä tavoin voidaan saada aikaan kansainvälisen lainsäädäntön rajoituksia, esimerkiksi pakolaissopimus ja ECHR Useimmat pakolaiset eivät tule Syyriasta, niin kuin täällä sanottiin. Terrorismi on aivan erillinen kysymys eh, maahanmuutosta, eh, vaikka ei kokonaan. Me olemme tyytyväisiä PNR-sopimukseen. Se on tärkeä eh, läpimurto, mutta pitää mennä pidemmälle. Paljolti yhteistoiminta tapahtuu poliisin ja turvallisuusviranomaisten kautta. Kiitos. Kiitos edustaja Van Orden. Liberaalien nimissä nyt sitten puolueryhmän puheenjohtaja Verhofstadt. Kiitos puhemies. Ensinnäkin on kertoa teille, että hieman epäilen osallistumista tähän keskusteluun, koska me kaikki tällä vain toistamme samoja asioita yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä on varmaan neljäs tai viides kerta, kun on käyty tismalleen samaa keskustelua. Olen tästä samaa mieltä Gereeron kanssa. Hän kuvasi tätä erittäin hyvin. Hän puhui Sysifuksesta ja ja aina sanotaan, että tarvitaan Eurooppalainen rajavartiolaitos. Ja kuukausi kau- kaupalla komissio on tehnyt tätä ehdotusta neosta. Ja siitä huolimatta edelleenkin odottelemme päätöstä. Kaikki tietävät kuitenkin, että ensimmäinen tehtävä olisi rekisteröidä, valvoa ja varmistaa ulkorajata. Ja kun kuulin, mitä herra Van Orden sanoi, kuinka hän kehuu Cameronin politiikkaa, joka liittyy maahanmuuttopolitiikkaan, niin no lähtekää minun mukani esimerkiksi ja muiden vapaaehtoisten kanssa vierailemaan leireille, Käleen alueelle tai Dunkirkiin. Siellä ihmiset elävät mudassa. Pienet lapset, naiset, he eivät pääse ison britanniaan siitä huolimatta. Heidän perheensä asuu jo Iso-Britanniaan, siitä huolimatta he eivät pääse maahan. Ja tämä on sitten niin sanottua avointa konservatiohallituksen politiikkaa. Minä vain sanon, että tämä on suorastaan suuri häpeä, kun siellä käy. Ja näkemissä olosuhteissa nämä ihmiset joutuvat elämään. Helppoahan on puhua asioista ja puhua et Euroopan eteläisistä rajoista, mutta samaan aikaan sitten näkee, mitä länsirajalla tapahtuu Euroopassa. Minun pelkoni on, että tämän kaiken jälkeen Meillä ei ole enää Schengeniä, jota sovellettaisiin Tanskassa tai Ruotsissa tai Itävallassa tai Sloveniassa, Unkarissa. Ja mitä tapahtuu, mikäli huomispäivänä Saksa ryhtyy myöskin tähän? Tämä saattaisi olla Schengenin loppu. Tämä saattaisi olla Euroopan loppu. No sitähän te haluatte. Juuri sitähän te haluatte. Haluatte palata omaan brittiläiseen imperiumiin, imperiumiin, imperin aikaan, mutta todellisuus on hieman erilainen. Todellisuus on se, että tänä päivänä tämä kaikki on romuttumassa siksi, että jäsenvaltiot eivät kykene tekemään päätöksiä. Ei kysele Euroopan unista, ei Euroopan unionin puolelta puutu päätöksiä, vaan neuvosto yhä uudelleen ja uudelleen kokoontuu yhteen, toivon mukaan joka kerta, kun päätöksiä pitäisi tehdä eurooppalaisesta rajavaltiolaitoksesta tai maahanmuutosta tai taruisen maahanmuuton mahdollistamasta tai turvakärjestämästä tai pakolaisten sisäistä siirroista tai pakollisesta siirtojärjestelmästä, niin mitä sitten tapahtuu? 290 ihmistä on nyt virallisesti siirretty näistä 160 000, jotka piti komissionetuksen mukaan siirtää. Ja kaikki tietävät, että tämäkin on vain pelkkää teoriaa, koska käytännössä on, on yli miljoona ihmistä Euroopan unionin rajojen sisäpuolella, jotka tarvi, ja nyt tarvitaan uusi järjestelmä. Minä vetoaisin teihin, herra Tusk. Teidän täytyy järjestää ylimääräinen huippukokous. Sehän on tulossa 18. päivä helmikuuta Brexitistä, eikö totta? Ehdottaisin muutosta. Meidän pitäisi, teidän pitäisi järjestää ylimääräinen huippukokous pakolliskriitistä. Brexit voidaan jättää maalista huhtikuulle. Uskon, että kaikkein kiireisen asian nyt täytyy puuttua on se, että vihdoinkin tehtäisiin päätöksiä jotta joka ikinen jäsenvaltio pistäisi täytäntöön nämä neljä asiaa. Sisäiset siirrot, maahanmuuttojärjestelmä, turvapaikkajärjestelmä ja samanaikaisesti myöskin ensimmäinen tehtävä, joka pitäisi ottaa kuntoon Euroopan raja- ja laitos. Tämä olisi minun nähdäkseni paljon tärkeämpää kuin se, että nyt aletaan koko tämä keskustelu Brexitistä, koska saattaa hyvinkin olla, että Brexitistä, Brexitistä voidaan välttyä ja Iso-Britannia jää Eurooppaan, mutta saattaa olla, että sitten ei olekaan Euroopan unioni, mikäli tämä sama peli jatkuu, mitä nyt pelataan. So, Herr Verhofstadt, Sie haben jetzt... Herra Verhofstadt, nyt te voitte valita mihin kysymykseen haluatte vastata. Teille on kohdistettu kokonainen joukko kysymyksiä. Käytännössä koko Jukipin ryhmä on pyytänyt lupaa esittää teille kysymyksen. No, mennään järjestyksessä. Ensimmäinen, joka halusi esittää kysymyksen, on herra Batten. Hän ilmoittautui ensimmäisenä. Herra Verhofstadt, me olemme täysin eri näkökannoilla alun perin, mutta aina kuuntelen mielenkiinnolla, mitä sanotte ja kunnioitan sitä, koska te puhutte hyvin selkeästi, loogisesti ja loogisesti ja politiikkaanne myös. Se on vain jotakin aivan muuta kuin mihin uskon minä. Mutta te siis uskotte integraation poliittiseen ja taloudelliseen ja te tiedätte, mitä Euroopan kansojen läheisempi unioni tarkoittaa. Minä tunnioitan sitä, mutta minä en tunnust, äh, kunnioita sellaisia, jotka eivät tiedä, mitä tapahtuu. Minun kysymykseni teille kuuluu ja pyyntöni on se, että kun meillä on kansanäänestys Britanniassa, niin tulkaa meille argumentoimaan sen puolesta, että pysyttäisiin EU-ssa, niin että saataisiin ehdottoman selvä ja rehellinen keskustelu. Minä hyväksyn tämän kutsun. Ilomielin. Uskon, että Ensimmäisenä tässä nauraa herra Farage, koska hän pitää tästä keskustelusta, mutta teidän pitäisi mennä hieman syvemmälle tässä järkeilyssänne. Kuinka te, kuvittelette, että iso britannian talous pärjää ilman Euroopan sisämarkkinoita? Mikä olisi Lontoon talouselämän keskuksen sitin tulos, mikäli se ei voi enää käydä kauppaa euromääräisinä? kun 78 prosenttia kaupasta tehdään euroissa iso täytyy pysyä unenissa, Olisi täysin pähkähullua kuvitella, että voitte palata historiassa taaksepäin ja tehdä niin kuin lystäätte. Ei tämä toimi enää nykyisessä globaalistuneessa maailmassa. Das Wort hat jetzt für die... Seuraavaksi puheenvuoron saa yhdistyneen vasemmiston ryhmän edustaja, edustaja Zuber. Kiitoksia, puhemies. Nyt neuvoston vastaus pakolaiskriisiin on se, että vahvistetaan valvontamekanismeja. Pakolaisia on yhä enemmän ja e, Euroopan unioni pääasiassa ottaa vastaan pakolaiset ja nyt meillä on järjestelykeskuksia, joiden kautta pitäisi saada ihmisiä nopeammin liikkeelle. Italiassa, Kreikassa on niin sanottuja palautusoperaatioita, jotka tarkoittavat karkotusta ja Turkissa esimerkiksi nämä pakolaiset jäävät alueelle, eh, eikä kukaan tiedä, miten eh, nöyryttävissä oloissa he joutuvat olemaan. Mutta Eurooppa on tilanteessa, joka tosiaankin pahenee vielä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Nyt pitäisi eh, antaa Frontexille ja Europolille sisäiselle turvallisuudelle lisää resursseja. Ja tässä ei viitata millään tavalla näissä päätelmissä siihen, että pitäisi olla laillisia, turvallisia reittejä. Pitäisi olla humanitaarinen ratkaisu. Kiitos sitten vihreiden ryhmän nimissä edustaja Lunacek. Kiitoksia paljon puhemies, arvon kollegat, arvon edustajat täyttäkää herrat ja rovat siellä lehtereillä. Joulukuussa ainakin esitti jonkinlaista itsekritiikkiä hallitusten kesken. Pakolaisia maahanmuuttokriisin hoito ei ollut onnistunut. Tämä on ensimmäinen askel eteenpäin, itsekritiikki. Mitä toistaiseksi on nähty senkin, kun kuukausi yksi päivän kulunut? Tämä kriisin hallinta pakolaiskysymyksessä ei edelleenkään toimi, ja tämä on katastrofaalista suorastaan vastaanottokeskukset, nämä niin sanotut hotspotit, eivät edelleenkään toimi, ja pakolaisten jako ei edelleenkään toimi. 160 000 ihmistä piti jakaa, 190 toistaiseksi vasta on siirretty paikasta toiseen. Tämä ei kerta kaikkiaan toimi, eikä tässä auta se, että ihmiset kuvittelevat tai pystyvät kuvittelemaan, että yhdessä Euroopan unionissa me pystymme ratkaisemaan ongelmat. Herran ostan puheenjohtaja Tusk, olen samaa mieltä Verhofstadtin kanssa. Olisi tarpeellista, että seuraava huippukokous todellakin omistettaisiin sille, että neuvoston jäsenet vihdoinkin pyrkisivät siihen, että voitaisiin sanoa, että olemme yhdessä Eurooppa, ja että joka ikinen hallitus ja jäsenvaltio voivat vain yhdessä ratkaista ongelmat, koska mitä muuten tapahtuu, Schengenin rajata otetaan uudelleen käyttöön. Tämä on noidan kehä, ja tässä voi mennä vain hakoteille. Tämä johtaisi askelisiin taaksepäin. Ottaisin esiin oman maani ja kritisoisin tässä Itävallan hallitusta. Ulkoministeri sanoi, tai ulkoministeri pitää kyynistä peliä. Hän sanoi, että mitä enemmän Kreikassa on painetta, sen nopeammin ongelma ratkaistaan. Tämä on hyvin kyynistä. Me tarvitsemme yhteisen ratkaisun Euroopan tasolle. Ja seuraava huippukokous herraneuvoston puheenjohtaja Tusk pitäisi myöskin omistaa tälle. Brexit voi odottaa ja muutkin asiat voivat odottaa, mutta pakolaiskriisi ei. Kiitos edustaja Lunacek. Nyt sitten efdd ryhmän nimissä edustaja Farage. Well, thank you. Kiitoksia. Odotan kyllä kovasti, että Verhofstadt tulee yhdistyneen kuningaskunnan vieraaksi Brexitistä keskustelemaan. Kes... Puolustat Euroopan Yhdysvaltoja ja eurooppalaista armeijaa ja toivottavasti se sitten auttaa meitä ja liberaalidemokraatit ovat aivan innoissaan asiasta. Nyt kuukausi on kulunut viimeisimmästä Euroopan huippukokouksesta – ja tuona kuukautena on kansa herännyt siihen totuuteen, että EUn johtajat ja Junckerin yhteinen turvapaikkasuunnitelma ja Merkelin toimet ovat sellaisia varoittavia tapahtumia, jotka osoittavat, että kun tulee rajaton määrä ihmisiä eri kulttuureista ilman turvatarkastuksia, on sellainen asia, joka, joka, joka on katastrofi ja käytännössä sitä käytetään hyväksi. Münchenissä rautatieasemalla jouduttiin paikka sulkemaan terroristin uhan takia sen takia, että tiedustelua, tiedustelutietoja Syyriasta ja Irakista on tiedo, tiedossa, joka osoittaa tämän mahdollisuuden. Ja samanaikaisesti toivotetaan kuitenkin eh, turvapaikanhakijat tervetulleiksi. Mutta mitä sitten Kölnissä tapahtui? Noin tuhat nuorta miestä kaduilla ahdisteli seksuaalisesti naisia. Se on yksi häpeällisimmistä julkisen häiriön tapahtumista modernissa Euroopassa ja siitä huolimatta poliisi ja lehdistö yritti pehmitellä ja hiljentää tätä tapahtumaa ja jopa Saksan poliitikot totesivat omalla suullaan, että no, saksalaiset naiset, saksalaisten naisten pitäisi pukeutua paremmin ja käyttäytyä paremmin kaduilla. Ja Egyptissä on ihan nimi tämän kaltaisille hyökkäyksille, koska ne ovat aivan arkipäiväisiä. Ja meillä pitäisi olla rohkeutta sanoa, että tällaisia hyökkäyksiä ei saa koskaan hyväksyä missään Euroopan kaupungissa. Ja me teemme todella kaikkemme, jotta niin ei koskaan enää tapahtuisi. No, seuraava Euroopan huippukokous, kun herra Cameron puhuu uudelleen neuvotteluista, niin varmasti kompromissi saa aikaiseksi, saadaan aikaiseksi pienemmistä kysymyksistä. Ja Cameron varmasti tulee kotiin eh, muutaman paperilappusen kerran, joka koskee Britannian suhteesta Eurooppaan. Mutta hän ei tule puhumaan siitä, kuinka voisimme saada rajavalvonnan uudelleen hallintaamme. Me tiedämme Britanniassa, että nuo kölniläiset tai kölnissä olleet nuoret miehet saavat muutaman vuoden päästä Euroopan passin ja pääsevät myöskin Britanniaan. Ja Daily Telegraph kommentoi, että hän ei osannut päättää Brexitistä. Ja hän sanoi tässä päivänä eräänä, että Kölnin jälkeen EU-kansanäänestys käsittelee itse asiassa brittiläisten naisten turvallisuutta. On äänestettävä tyttäret, tytärtemme ja lastenlastemme puolesta, jotta he voivat elää haluamallaan tavalla ja hymyillä kaupungeilla enää ei pidä tällaista sallia. 2016 täytyy olla meidän vuotemme, me saamme silloin tuloksia aikaan. Seuraavaksi pyytäisin, että sininen kortti, joka oli osoitettu annettu Lunacekille jäi huomaamatta, joten pyytäisin, että Lunacekille esitetty sininen kortti sallittaisiin ferostatoka. So maybe... Seksuaalinen häirintä. Tässä kyllä pitäisi käyttää erilaista kieltä. Is this reasonable had it more than once from this Onko tämä järkevää käyttäytymistä? Eh, tämä henkilö, on osa syystä tähän useamminkin. hän voisi ainakin osata jonkinlaista kunnioitusta muita kohtaan. Se olisi oikein mukavaa. Ette antanut minulle tilaisuutta sanoa tähän mitään, herra Farage. Mutta te olette tehokas mies ja itse otitte ohit käsinne herra Verhofstadt lausuma, joka liittyy seksuaaliseen häirintään. Kohdistuiko tämä teidän ry- poliittisen ryhmänne, ellei ry liittynyt? Oliko tämä muuten työjärjestyspuheenvuoro, joka ei, mikäli ei ollut, niin sitten tätä ei saa Rova van Storch, te pyysitte puheenvuoroa. Te haluaisitte esittää kysymyksen Rova Lunacekille. Olkaa hyvä. Herra Schulz, aivan totta. Rova Lunacek, aivan lyhyt kysymys teille. Itävallan ja Saksan välinen kysymys. Milloin te uskotte, että Saksalla on oikeus äh, suojata rajojaan? Kuinka monta pakolaista Saksan täytyy ottaa? Kuinka monta lukua? Äh, pyöristettyä lähimpään miljoonaa? Kuinka monta Saksan pitää ottaa ennen kuin raja saa sulkea? Rotestol, tiedät, että kyllä tämä keskustelu luvista ei toimi. Mitä te sitten te- teette, mikäli Saksassa on tietty miljoona luku täynnä. Otetaanko ensimmäiset, ensimmäinen miljoona ja sitten lähetetään nämä ihmiset muualle. Ei tämä toimi, mikäli aseta mitään ylärajoja. Ei tämä kertakaan toimi. Kiitoksia. Nyt sitten INF-ryhmän e nimissä rouva edustaja Mayer. Kiitos puhemies. Euroopan neuvoston kokous joulukuussa oli samanlainen kuin kymmenet kokoukset aiemminkin. Symbolisia seikkoja mainittiin paperilla, mutta ei yhtäkään ratkaisua saatu maahanmuuttokriisiin, rajan sulkemiseen. Eurooppalainen eliitti ei tähän vieläkään pystynyt. Tämä luki, oli luettavissa myöskin uutisista viime viikkoina. Sadat tuhannet ihmiset ovat tulleet Eurooppaan. Nyt jälleen kerran Tilanne on sama kuin vuosi sitten tammikuussa. Massa häirintä Kölnissä, Frankfurtissa ja muualla oli maahanmuuttajien aiheuttama. Belgiassa, Itävallassa ja muuallakin on tehty tällaisia. Istanbulissa tehtiin terroristi-isku ja silloinkin niin, niin sanottu pakolainen oli tämän takana. Ja Kaleen leirin, leirin tilanteesta puhutaan ja, mut, ja Dortmundissa maahanmuuttajat tappoivat muun muassa transseksuaaleja. Enemmän maahanmuuttajia, enemmän terroristeja vain tulee ja samaan aikaan ei pitäisi myöskään unohtaa näiden seksuaalisten häirintätapausten uhreja. Nyt on aika vihdoinkin sulkea alankomaiden rajat, jotta voidaan suojella sitä, mitä me sanotaan aikaan vapautta, turvallisuutta ja hyvinvointia ja kulttuuriamme. Näitä meidän täytyy suojella, niitä, niiden ei edes pidä antaa tässä murentua. Kiitos edustaja Mayer. Nyt sitten sitoutumattomin edustaja Tarjano Poulos. Μια ενιαία γραμμή διαπερνά τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευάθυνση τη ΩΝΕ Kiitoksia puhemies. Emun ähm, syventäminen ja se, että äh, suositaan äh, pääkaupunkeja äh, yhtenäisillä markkinoilla. Kaikki nämä liittyvät imperialistisiin lähestymistapaan. Sodat terrorismin vastainen liike, äh, ne, niissä on ollut imperialistista henkeä, mutta äh, työllisyys, äh, pakolaiset toisaalta. Neuvosto on ryhtynyt toimiin, jotta hyväksytään nämä toimenpiteet, jotka liittyvät järjestelykeskuksiin. Ne eivät kuitenkaan riitä mihinkään, koska enemmistö vain hukkuu mereen. Eli Kyse on rajavalvonnasta ilman jäsenvaltion hyväksyntää ja tämä on täysin Kreikan suvereenisuutta vastaan ja tällä tavoin Kreikka ja Turkki joutuvat Naton valvontaan. Ainoastaan työntekijöiden toiminta voi tässä auttaa. Kiitos. Ymmärsinkö, että te halusitte esittää työjärjestyspuheenvuoron, herra Verhofstadt? Esititte minulle kysymyksen ja minä vastaan teille, että jos käytte googlaamassa ja pistätte UKIP ja harassment eli häirintä, niin saatte vastauksen sillä haulla kysymyksenne. Okei, okay, dank No, kiitoksia tästä vinkistä. Nyt puheenvuoron saa kansanpuolen ryhmän nimissä edustaja massuur. Suur. Kiitoksia puhemies. Täytyy puhua suoraan maahanmuuttokysymyksessä. Me olemme hiukan epäonnistuneet. Jäsenvaltiot pienet ja suuret, avoimet ja suljetut, Schengen-maat ja muut kuin Schengen-maat. Euroopan unioni itsekin tämä maahanmuuttajien pakolaisten siirtoohjelma sisälti ainoastaan 10 prosenttia ja niin kuin sanottiin, se on täytäntöön pantu ainoastaan kaksi tai kolme promille tasolla. Kansallinen egoismi ei enää toimi, se ei ole enää vaihtoehto. Jäsenvaltio ei voi toimia niin, että se heittää ulos naapureitaan ja sitten eh, vetoaa heihin, jotta saadaan rahoitusta julkisiin investointeihin. Jäsenvaltio ei voi yksinään päättää, että otetaan vastaan kaikki, jotka haluavat tulla, ja sitten pyytävät apua kumppaneiltaan, jotka ovat toimineet poliittisesti eri tavoin. Mikä jäsenvaltioistamme voi toivoa, että aivan yksinään voisi hoitaa ongelman lähtömaassa, olipa se sitten rauha tai sodassa, tai sitten transitmaassa Turkissa, Libyassa? Mitä tulee Eurooppa-neuvostoon, miten voi eh, Eurooppa-neuvosto päättää, että se on unionin eh, suvereeni jäsen ja antaa sitten eh, toimia niin, että ei täytäntöön panna omia päätöksiä. Meidän täytyy miettiä uudestaan, koska me tosiaan joudumme kärsimään näistä ja meillä on mahdollisuus hoitaa tämä asia. Meillä on oma aikamme järjelle ja tunteille ja meidän pitää palata tosiaankin siihen vastuulliseen tehtävään, joka meille on annettu. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Fajon. že leta drvi iz krize krizo, gasimo eno, pride nova Kiitoksia kovasti puhemies. Me olemme menneet kriisistä toiseen. Kun me puhumme maahanmuuttajista ja pakolaisista, voimme todeta, että kaikkialla on ongelmia palauttamisessa, majoittamisessa, yhteistyössä Turkin kanssa ja muussakin. Minä olen vaatinut hallituksen jäseniä, että aitoja on purettava, mutta nyt on syntynyt uusia aitoja niiden tilalle. Suvaitsevaisuuden tilalle on tullut yhä enemmän suvaitsemattomuutta. Ihmiset ovat huolissaan, ne ovat huolissaan siitä, että eurooppalainen solidaarisuus ei ole päässyt eteenpäin. Kysymys on siitä, mitä sitten tulee tapahtumaan keväällä, kun monet pakolaiset tulevat Eurooppaan. Kolme päivää sitten Euroopan, anteeksi, kolme vuotta sitten Euroopan unioni sai Nobelin rauhanpalkinnon. Sen pitäisi olla kannustin meille harjoittaa yhteistyötä, tehdä yhdessä jotakin. On tosiasia, että yksikään valtio ei ole kasvanut tämän haasteen tasolle, siksi ei pidä olla pessimistejä koska se ei auta tuloksia. Meidän on toimittava yhdessä, meidän ei tule olla itsekäitä eikä nationaalisesti radikaaleja. Ehkä me pitäisi puhua vähemmän ja sopia enemmän, tehdä enemmän. Olemme hyvin vaikeassa tilanteessa. On häpeä, että me viikkokausia tässäkin talossa sanomme samat asiat toistuvasti eikä tapahdu yhtään mitään. Tämä voisi olla jopa poliittinen itsemurha, mutta mitä sitten, jos mitään ei tehdä, silloinkaan ei enää sitten ole Euroopan unionia. Kiitoksia edustaja Fotiga, yksi minuutti. Rada powinna znaleźć określenia, które w zgodzie z prawem... Kiitoksia. Neuvoston on varmistettava, että me löydämme määritelmän sille, millainen yhteys on terrorismin ja politiikkamme välillä. Komission täytyisi tarkistaa hankkeet, jotka sisältävät vaaran terroristisen toiminnan ylistämisestä. Tämän näemme esimerkiksi Palestiinan suhteen. Ja sitten vielä eräs asia. Me olemme huomanneet, että suhteet Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä vaikeutuvat jatkuvasti. Ja tämä keskustelu, josta tänään käymme Puolasta, lisää Brexitin vaaraa. González Peñas, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos. Tällä viikolla päättyi Euroopan talouden ohjausjakso, johon, joka olivat olleet tyypillisiä iskut Kreikkaa kohtaan Kreikan kansanlaillinen toimi itsemääräämisoikeuden takamiseksi on johtanut siihen, että on tehty hankkeita, jotka ovat vielä pahempia kuin aiemmat, jotta ei syntyisi likää euroskeptisismia, pitäisi luopua Eurooppa-hankkeesta, jossa vain tapahtuu sosiaalisia leikkauksia, joka koskevat hyvinvointivaltioon. Täytyy puolustaa sosiaalisia oikeuksia ja ihmisoikeuksia. Meillä on Eurooppa, joka on yhä enemmän epätasa mutta, mutta siitä ei puhuta mitään. Puhutaan kahden nopeuden Euroopasta, jossa etelässä yhä enemmän ihmisiä päätyy köyhyyteen ja ero, menettää sosiaalisia oikeuksiaan. Täytyy saada tuntevaliokunta tutkimaan, miten suositaan monikansallisia yrityksiä, kuten miksi Espanjassa on tapahtunut. Junckerin toiminta ei ole päästy eteenpäin, kriisistä on Kiitoksia Ferrara, puhemies. Jakolinjat jatkuvat eh, eh, Euroopan valtioissa aiheista kuten maahanmuutto, turvallisuus, raha, eh, valuutta ja talousliitto. Tänään puheenjohtaja Juncker, te puhuitte useista kriiseistä ja sanoitte, että monet mielellään kritisoivat Brysseliä eivätkä katso peiliin ja kritisoi omaa hallitustanne. Oliko tämä viittaus Italian hallitukseen, puheenjohtaja Juncker, koska olette olleet ärtynyt Rensin suhteen? piditte häntä riittämättömänä keskustelukumppanina Brysselille. Tämä ei ole mikään uusi asia. Olemme jo pitkään äh, sanoneet, että hallituksemme ei ole riittävä eikä uskottava. Sitä eivät ole kansalaiset edes valinneet ja siksi ei pysty edustamaan kansalaisten tarpeita, ei kansallisesti eikä Euroopassa. Äh, siksipä olemme äh, yllätyneitä siitä, että komissio asian huomaa vasta nyt, mutta enemmän kuin vuoropuhelun puute teidän, herra Juncker ja Rensin välillä. Teitä pitäisi ihmetellä teidän pitäisi ihmetellä tätä vuoropuhelun puutetta kansalaisten kanssa, jotka ovat väsyneitä politiikkaan, joka heitä haittaa. Kun meillä on tällaista ymmärtämättömyyttä, tällaisia jakolinjoja, ja kun meillä on päätöksiä, ja kokouksia, joita tehdään suljetuin ovin, koska neuvoston kokoukset pidetään suljetun ovin, ähm, niin me emme tiedä, mitkä ovat jäsenvaltioiden kannat, kun tällä tavoin äh, ei välitetä suorasta demokratiasta, johon Euroopan unionin pitäisi perustua. Ei voida oikein ymmärtää, mitä oikeasti tapahtuu, mikä tilanne oikeasti on ja millaisia etuja oikeastaan edistetään. Siksipä puheenjohtaja Juncker, puheenjohtaja Juncker puheenjohtaja Tusk, kertokaa meille paremmin, mikä tilanne on. Haluaisin saada tähän asiaan vastauksen. Kiitoksia. Merci, Madame Bizzotto. Une minute. Kiitoksia edustaja Bizzotto. Yksi minuutti. Kiitoksia. Äh, puhemies. Olen äh, hyvin huolestunut, koska vain vähän aikaa sitten täällä sanottiin, että tämä on suuri äh, mahdollisuus Euroopalle. Nyt varovaisesti myönnetään, että se on ongelma. Ja kun te tästä ongelmasta puhutte, niin samalla tämä siirtolaiskriisi asettaa meidät polvillemme. Eurooppaan on tullut miljoona maahanmuuttajaa ja tämä virta vain jatkuu. Hulloin ja päätöksinä te olette johtaneet Euroopan kaaukseen Mm, mm, meillä on tuhansia ja tuhansia äh, laittomia maahanmuuttajia, jotka hyödyt jotka eivät välitä meidän laistamme, jotka varastavat eh, ja rikkovat. Eh, Euroopan unioni on epäonnistunut tämän maahanmuuttoaallon äh, edessä. Aiotteko todella auttaa kansalaisia? Sulkekaa rajat, auttakaa määrärahoja eh, auttaaksenne kansalaisia ettekä pakolaisia pysäyttäkää laittomat maahanmuuttajat lähtömaihin. Tarvitaan yksinkertaisia sääntöjä eikä tällaista jatkuvaa höpötystä, jota kuulemme täällä. Edustaja Sinälinos, yksi minuutti. Niin, Hyvä puhemies. Kun komissio julkistaa hienoja projekteja maahanmuutto- ja terrorismiongelmaan puuttuakseen, meidän täytyy huomata, että komission jäsen ja neuvosto jättävät yhä viattomat kuolemaan ja lupaamme kolme miljoonaa nyt Turkille, vaikka tämä vain ruokkii isisiä. Meidän täytyy lopettaa Kreikan haukkuminen. Mikä tässä nyt on suunnitelmana? Luoda erilaisia laitoksia, jälleen kerran eurooppalaisia rajavalvontajärjestelmiä. Kuunnelkaa nyt, kuinka hölmöä tämä kaikki on. Kuinka paljon aikaa ja rahaa tähän vielä menee, jotta tilanne normalisoituisi? Kuinka pahaksi tilanteen täytyy muuttua, että te toimitte? Mistä me löydämme nämä varat, jotka tarvitsemme? Oletteko te pohtineet myös toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta? Rajat ovat jäsenmaiden alaa. Italiassa on nyt suunnitelmana luoda eurooppalaiset eh, meri alueturvajoukot ja muualla pian. Olemme aloittamassa hyvin vaikeaa vuotta Euroopan unionille. Me tiedämme, että nyt alusta lähtien vanhat ongelmat ovat edelleen täällä, kuten ennenkin Kero sanoi, ja jotkut niistä nyt näyttävät uuden kasvon, esimerkiksi niitä iskut kohdistuneet naisiin Keski-Euroopassa tai rasismi ja myös lisääntyneen, mutta on myöskin sellaisia ongelmia, jo, jotka liittyvät komission käynnistämään menettelyyn Puolaa kohta, joka koskee oikeusvaltion puolustamista ja herra Tusk, neuvoston puheenjohtaja voi antaa mielipiteen tässä salissa. Olimme myöskin voineet kuulla komission puheenvuoroja. Minä en ole mikään etänä näkevä, mutta tämä tulee puhua varmastikin maahanmuutos, koska Syyriasta ole päättynyt ja varmastikin talvella nämä pakolaisvirat ovat hiukan ja koska jäsenvaltiot ovat löytäneet yhteistä politiikkaa pakolaiskysymyksessä on myöskin terrorismia, koska se on edelleenkin uhka, joka on olemassa ja tietoa. Ja jo on tapahtunut viime vuoden aikana kaksi vakavaa iskua, joka on johtanut yhdeksän kansalaisen, Saksan kansalaisen kuolemaan Turkissa. Meidän olemme puhuneet talosta, olemme puhuneet, taloudesta, olemme puhuneet markkinoista, olemme puhuneet myöskin unionin kehitystä, mitä puhumme myöskin Kiinasta. Ja meidän täytyy puhua myöskin yhdistyneestä kuningaskunnasta, koska Eurooppa ilman yhdistyneestä kuningaskuntaa pelkää, mutta yhdistyneestä ilman EUta myöskin menettää jotakin. Olen puhunut tästä ystäviemme kanssa. Edustaja Gonzales, otatteko edustaja Rubikilta sinisen kortin kysymyksen vastaan? Edustaja Rybik haluaa teille esittää sinisellä kortilla kysymyksen. Ottaako sen vastaan? Äh. Sydämelliset kiitokset. On äh, myöskin äh, tärkeää osoittaa, mitkä strategiat pakolaiskriisissä ovat Espanjan ja Kreikan kohdalla. Meidän pitäisi tehdä mitään, mitään tuomioita, vaan katsoa, missä oikeutta noudatetaan ja toteutetaan. Voisitteko lyhyesti kertoa tästä? On hyvin tärkeää, että komissio tekee työnsä pakolaiskysymyksessä ja on hyvin tärkeää, että neuvosto ottaa vakavasti ne tarpeet, joita Euroopassa on. Mutta ennen kaikkea on tärkeää, että jäsenvaltiot soveltavat niitä päätöksiä, joita Euroopan unioni tekee. La parole est maintenant Madame Rodriguez. Pour... Seuraavana edustaja Rodriguez, yksi minuutti. Uh, arvoisa Hyvä puhemies. Meillä on nyt monia lomittaisia kriisejä, mutta en usko, että meidän pitäisi tässä hukata tärkeimpiä haasteita. Meidän pitää muistaa, mitkä ovat suurimmat ongelmat, jotka täytyy ratkaista, jos haluamme, että Euroopan unioni säilyy eurooppalaisten unionina. Uskon, että kaikki nämä keskeiset ongelmat ovat seuraavat. Maahanmuutokriisin ratkaiseminen ja toisekseen työllisyyden kasvattaminen Euroopassa. Uskon, että näihin asioihin meidän täytyy puuttua yhdessä. Siksi haluaisin ehdottaa, että kolme aloitetta tehtäisiin, kolme suurta investointialoitetta. Ne voisivat luoda paljon uusia työpaikkoja erityisesti nuorille ihmisille. Meillä olisi kolme pääasiallista päämäärää. Ensinnäkin todellisen eurooppalaisen rajan vahvistaminen, kolmannekseen maahanmuuttajien integroitumisen auttaminen yhteiskunnissamme ja kolmannekseen maiden tukiminen maahanmuuttovirran edessä. Tämä on suuri tehtävä tässä puhutaan fyysisistä, konkreettisista infrastruktuurista, ohjelmistoista, monista asioista. Ja kansalaisillemme ja kaupungeillemme tämä on suuri investointi. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme asumispalveluja, suunnittelua ja yhteistyötä, jotta monet nuoret voisivat näihin toimiin osallistua. Näillä toimilla pääsisimme eteenpäin. Kiitoksia. Madame, pardon. Kiitoksia. Albert Guzman, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos. Tässä salissa herra Juncker ja komissaari Abramopoulos ja Tusk, äh, neuvoston puheenjohtaja, puhuivat siitä, että äh, heidän ovat epäonnistuneet, osoittavat epäonnistuneet pakolaiskin hoidossa ja ajatellaan niitä äh, ja mitä siirrota myöskin siksi, että hänen vastuunsa tuhansista ihmistä, jotka ovat menettäneet henkensä Välimeren vesillä ja tuhansista ihmisistä, jotka elävät epäinhimillisissä olosuhteissa leireillä. Ja koska Euroopan unionia on muuttunut alueeksi, jolla ei ole solidisuutta ja valitsee julmuus. Neuvoston täyt, on laittanut kolme miljardia pöydälle Turkkia varten, jotta Turkki tekisi likaisen työn että se estäisi sen, että pakolaiset tulevat Eurooppaan ja että solidarisuus olisi hallituksen käsissä, joka rikkoo ihmisoikeuksia järjestelmällisesti. Sille otetaan kolme kertaa enemmän on pakolaisia varoja kuin annetaan humanitaarista apua. Monsieur Lundgren. Kiitoksia edustaja Lundgren. Yksi minuutti. Tack för ordet. Kiitos puhemies. Tein on vuosi, joka on ollut pelkkiä epäonnistumisia, on nyt EUn osalta takana ja uusi viesi tarjoaa mahdollisuuksia uusille epäonnistumisille EU-yhteistyössä. On tapahtunut totaalisia haaksirikkoja ja sen lisäksi myöskin on ollut tähän raamatulliset ulottuvuudet saavuttanutta massa maahanmuuttoa. On mitä ei valvota lainkaan sitä, keitä ihmisiä päästetään alueelle. On yhä enemmän terroriskuja, on seksuaalista häirintää tavalla, jota ei ole nähty Euroopassa. EU ei anna mitään, mitä jäsenvaltiot tarvitsevat. Pitäisikö meidän todellakin maksaa täysi jäsenmaksu meidän maassamme? Herra Juncker, herra Tosk, mikä on te, teillä on 31 275 euron palkka viime vuoden vaikka heinäkuudelta miten te voitte uskoa, että te todellakin edustatte Euroopan kansaa edes mielikuvituksessanne? Kiitoksia edustaja Atkinson, yksi minuutti. Joulukuussa äh, naisten raiskaukset ja seksuaalinen häirintä äh, oli esityslistalla ja niin se on tälläkin viikolla kaupungeissa äh, ympäri Eurooppaa. Kaikki liberaalit yhteisöt kääntyvät ähm, kääntyvät tätä vastaan. Itävallassa tyttöjä vastaan hyökätään kouluissa ja välikohtauksia on ollut monissa muissa maissakin. Saksalaiset kollegat Angela Merkel toivotti tervetulleeksi 800 000. Nyt teillä on 1,2 miljoonaa teille pasit. He tuovat perheensä. Tämä on mahdollisesti 10 miljoonaa lisää. He voivat sitten ottaa nuo passit ja heidän perheensä muuttavat yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä on ähm, Tsekin tasavallan koko ja minun vaalipiirini koko. Mitä me teemme? Rakennamme enemmän leirejä. Me, äh, äh, äh rakennamme heille leirejä Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan ja tuemme heitä ja sitten he ehkä palaavat takaisin, koska tämä on sivilisaatioiden kohtaaminen ja jos näin käy, niin mihin se voi johtaa? Kiitoksia edustaja Kefalo Jonis. Minuutin puolitoista. Kiitoksia puhemies. Nämä maahanmuuttovirrat jatkuvat samaan tahtiin. Kaksi maahanmuuttajaa yhtä pakolaista kohti. Turkista 40 eurolla salakuljettajat tuovat ihmisiä Ihmisiä tuodaan tuhansittain Turkin kautta tai Afrikasta. Ihmiset kuvittelevat, että Eurooppaan päästäkseen ei tarvitse viisumia. Viimeisten kolmen viikon aikana, vuoden 2016 alussa siis, kymmenet ihmiset ovat Agiamerellä menettäneet henkensä, myöskin naiset ja lapset. Meidän täytyy pyrkiä päättämään Syyrian kriisi, palauttaa pakolaiset kotiinsa ja varmistaa turva heille kotonaan. Emme voi yksinkertaisesti vain jakaa heitä ympäri Euroopan unionia. Meidän täytyy taata solidaarisuus, mutta myöskin turva, turvata Euroopan unionin ulkorajat ja suojella Euroopan kansalaisia. Kaksi minuuttia. Edustaja Fleckenstein, olkaa Puhemies, hyvät kollegat. Ilma vähenee meillä kotona Saksassa. Ilma alkaa vähentyä, koska ihmiset huomaat, että emme saa enää näemme hallintaan tilannetta. Ja me tässä osoitetaan Brysselin suuntaan eikä jäsenvaltioiden pääkaupunkien suuntaan. Olemme valitettavasti velvollisia osoittamaan, että me onnistumme. Nyt jo saksalaiset ministerit ovat päinvastoin kuin mitä liittokanssi on sanonut, ministerit, jotka ovat herra Wegnerin puoluetovereita ovat sanoneet, että rajat on suljettava tai että on oltava, oltava suunnitelma rajojen sulkemiseksi. Ja me kuitenkin tiedämme, että rajojen sulkemisella ei ratkaista mitään ongelmia, ei mitään ongelmia. Sillä saadaan vain aikaan lisää ongelmia. Mutta jos me olemme vakuuttaa ihmisiä jostakin, meidän pitää saada enemmän tarjottua kotimaassa kuin se, mitä tässä keskustelussa voidaan tarjota. Jos minä kerron kotimaassa, että Herra Tusk sanoi, että olemme puhuneet kaikista pääkriiseistä. Olemme käyneet rakentavaa keskustelua herra Cameronin kanssa ja että sisämarkkinoita täytyy tehdä intensiivisemmiksi ja että olemme käsitelleet energia- ja unionin kysymyksiä. Ei, ihmiset haluavat tietää, mitä nyt tapahtuu. Ja siksi uskonkin, että tällä tällaiset keskustelut pitää lopettaa. Emme me tarvitse mitään raporttia neuvostosta, jos sinne vain sanotaan, että on käsitelty sitä tai tätä. Kyllä me uskomme sen, mutta me haluamme nähdä tuloksia. Ehkä te tarvitsette jotakin sellaista, herra puheenjohtaja, tusk, eh, kuin se, miten paavi valitaan, että suljetaan kaikki yhteen huoneeseen ja päästään ulos sieltä vasta siinä vaiheessa, kun tulee konkreettisia tuloksia ja tulee valkoista savua salista. Mutta se, että kahden kuukauden välein kokoonnutaan ja kerrotaan toisille, että ongelmat ovat edelleen olemassa, ei hinta tarvita mitään neuvostoa. Ja vielä lopuksi henkilökohtaisesti teille yksi lause. Haluan kiittää teitä siitä, millä tavoin te eilen selvisitte vaikeasta tehtävästä. Me tarvitsemme demokraattista keskustelua mutta ei mitään Puolan haukkumista. käytitte teille hyvän puheenvuoron. Teille on sinisen kortin kysymys. Edustaja Fleckenstein, otatteko sen vastaan? Kuuletteko minua? Te ei tiedä, mikä kysymys on, mutta sanotte kyllä. Edustaja Wojciechowski, olkaa hyvä. Mm, panie pośle, pan zakwestionował... Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Te kyseenalaistitte budjetin ulkorajojen suojelemiseksi ja Saksan maahanmuuttopolitiikan. Mutta jos emme loisi todellista rajavalvontaa, niin mitä sitten voimme vielä tehdä? Mitä konkreettisia toimenpiteitä ehdotatte? Kritisoitte muita, muuten kuulut mitä rakentavaa ehdotusta sosiaalidemokraateilta. Mikä on sosiaalidemokraattien vastaus tähän ongelmaan? Sosiaalidemokraattien vastaus on se vastaus, jonka tämä parlamentti on antanut. Ulkorajoja on suojattava ja valvottava. Vain silloin meillä on hyvä syy luopua siitä, että Schengen hajotettaisiin. Ja se on se tehtävä, joka on pääministerille ja valtioiden ohjaajilla – heidän on se päästävä tästä lopultakin yhdessä sopimukseen konkreettisesti viimeinkin. Ja sen, joka haluaa osallistua tähän, hänen on syytä sitten pohtia sitä, että kuuluuko hän todellakin Schengeniin. Sillä jos me alamme kaikki sulkea omia rajojamme, silloin ei ole mitään Schengeniä, mutta silloin ei tarvita edes näitä keskusteluja. Madame Wilmot. Edustaja Wilmot, puolitoista minuuttia. It's a minute and a half, I'm told. To be honest, my heart... Puolitoista minuuttia. Täytyy sanoa, että olen surullinen, kun jälleen kerran keskustelemme ongelmasta, jonka David Cameron on luomassa, eikä näistä todellisista haasteista, joita meillä on Euroopan unionin edessä. Uskon, että tämän neuvoston kokouksen osallistujat tunsevat samoin. En nyt totea tätä vain siksi, että olen neuvotteluissa Cameronin kanssa. Hänen prioriteettinsa eivät ole minun prioriteettini. Esimerkiksi lainsäädännön osalta. Lainsäädäntöä käytetään esimerkiksi työntekijöiden polkemiseen me emme voi näihin haitallisiin ehdotuksiin tarttua, jotka ovat olleet ilmassa. Euroopan vastaiset voimat ajavat hyökkäystä Euroopan unionin työoikeuksia vastaan. Sirettyjen työntekijöiden direktiivi esimerkiksi on näitä tapauksia. Tuleva kansanäänestys on todellakin työläiskysymys. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikki työntekijät saavat samat oikeudet Euroopan unionin sisällä. työturvallisuus ja terveys eivät ole mitään byrokratiakysymyksiä, vaan elämän ja kuoleman kysymys olipa sitten yritys pieni tai suuri tai olipa se sitten suoraan tai epäsuorasti kauppasuhteessa Euroopan unionin kanssa. Kaikkien ihmisten eteen, kaikkien työntekijöiden eteen ei voida kuvitella olosuhteita, jossa heidän tilanteensa olisi parempi Euroopan unionin ulkopuolella. Siksi tämä sopimus pitää saada aikaan ja pitää saada aikaan nopeasti. Vain tällä ehdolla brittien kansanäänestys voidaan saada läpi ilman, että se ei tuota haittaa Euroopalle tai Britannialle. Tämä oli puolitoista minuuttia. Seuraavana edustaja Toija, yksi minuutti. Tämä monikertainen kriisi Euroopassa sisältää riskin, että saattaa olla alku hajautumiselle. Me olemme siitä tietoisia ja siksi haluamme tehdä kaikkeemme. Kuten tekin puheenjohtaja Juncker sanoi että te teette kaikkenne kurssin pelastaaksenne Euroopan. Me haluamme rakentaa tämän päivän tulevaisuuden Eurooppaa. Siksi me italialaiset ja meidän hallituksemme haluaa kunnollisia vastauksia. Haluamme esimerkiksi, että tehdään niin kuin sanotaan maahanmuuton kohdalla, että mennään eteenpäin jouston suhteen, mitä tulee kasvuun ja työllisyyteen. Haluamme solidaarisemman ja edistyksellisemmän Euroopan. Olemme kunnianhimoisia. Me voitimme vaalit liittyen Euroopan elvyttämiseen emmekä sen kyseenalaistamiseen. Haluamme eh, noudattaa näitä lupauksia. Aina välillä täytyy vastata Weberille. En tiedä, kuka hänelle antaa tietoja Italiasta, mutta ehdotan hänelle, että hän vaihtaa neuvonantoja, koska hän tekee niin paljon virheitä, kun puhuu meistä ja meidän hallituksestamme. Ja Euroopan uskottavuuden vaaransivat sellaiset ihmiset kuin hän ja hänen ystävänsä, jotka halusivat ideologista säästökuuria, vaikeuttivat ihmisten elämää, lisäsivät epätasa-arvoa. Me haluamme ainoastaan työtä ja sosiaalista agendaa agendaa. Merci, Kiitoksia edustaja Edustaja Kiitos puhemies. Tusk puheenvuorossaan sanoi, että Eurooppa on voimakkaampi kuin uskomme. Haluan sanoa sen, että tämä on se ongelma, uskottavuuden puute, koska me olemme täällä tänään, me puolustamme eurooppalaista hanketta, mutta se meille menee paljon aikaa kuitenkin sen selittämiseen ja perustelemiseen. Me, nyt meitä eivät kiinnosta se, mitä on lehtien sivulla, mutta niissä kuitenkin on nähtävissä todellisuus, joka on häpeällinen. On tuhansia pakolaisia, jotka nyt tällä hetkellä joutuvat kestämään äärimmäisiä lämpötiloja leireillä. Täytyisi miettiä sitä, että kysymys olisi meidän omista lapsistamme, jotka olisivat tässä tilanteessa neuvosto, kansalliset hallitus sanovat minulle, että ne jättävät edelleenkin tämän häpeäisen sikseen, eivät täytä velvoitteita, koska ongelmia on paljon ja ratkaisut ovat todellakin kiireellisiä ja välttämättömiä. Jutova, Kiitoksia edustaja Jutova, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Junckeria kaikista ponnistuksista, joita komissio on tehnyt, jotta voisimme löytää maahanmuuttokriisiin ratkaisun. Kuitenkin haluaisin kiinnittää huomionne erääseen erityisasiaan neuvoston loppupäätelmissä. Tässä käytettiin mennetty aikamuotoa. Tämä ei ole kieli, vain kirjopillisesti erikoista, vaan osoittaa myöskin, että neuvosto on vain vähän asioita saanut tavoitettua. Herra Juncker, nyt meillä on tiettyjä jäsenmaita, jotka haluavat sulkea rajat. Eräät haluavat jopa viraston, joka vahvistaisi rajavalvontaa, jotka kattaisivat vain kuitenkin Schengen-alueen, eikä kaikkia ulkorajoja. Miksi näin? Emme ole saaneet vastausta kysymyksistä huolimatta tässä mainitaan myöskin sopimus Turkin kanssa, vaikka vain vähän edistystä on ilmeisesti saatu aikaan. Ja niin kutsutut vapaaehtoiset syyrialaisten siirrot Turkkiin. Of dias, a resolução de bancos na zona e euro passou a ser feita Pankkien um, toteutumista on tapahtunut uusia menetelmiä. Nimittäin vuonna 2015 Eurooppa-neuvosto ei ole noudat, täyttänyt kahta velvoitetta. Tonnista on se, että oli yhteinen luottolinja Euroopan vakausmekanismille ja, ja oli tarkoitus myös toteuttaa tätä yhteistä velanhoitorahastoa. Tämän kaiken pitää olla valmiina, mutta ja siis tämä velvoite, se on lyöty lukkoon ja siitä on sovittu myös parlamentin kanssa. Ja sitten toinen velvoite, ja myöskin näyttämättä vuonna 2012, herra Rompau ei onnistunut siinä, nimittäin hän oli tästä yhtenäistä mekanismista, johon piti sältyä yhteisen takuun. Ja näitä velvoitteita ei ole täytetty ja merkitsee, että merkitsee sitä, että on vähän luottamusta Euroopan toimielimiin. Vuonna 2016 neuvosto toivottavasti pystyy täyttämään kaiken sen, mihin se on sitoutunut. Euh, Seuraavana siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Meillä on kuusi pyyntöä. Aloitamme edustaja Spirakista. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kirja Proedre, Proedre Junger, Kiitoksia puhemies. Hyvä puheenjohtaja Juncker. Tässä on kaksi avaintermiä kriisistä ylipääsemiseksi. Meillä on kaksi kriisiä. Muu maahanmuuttokriisi, joka vaatii jäsenmaiden yhteentyötä ja myöskin kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten noudattamista. Ja toisekseen rohkenisinpä jopa sanoa, että nyt on aika pohtia sitä, kuinka me voisimme toteuttaa sanktiojärjestelmää niissä tapauksissa, että jäsenmaat eivät sopimuksia noudata. Olen sitä mieltä, että että maahanmuutto ongelma on todellakin Euroopan unionin ongelma. Ei voida sietää sitä, että kaikkein heikoimmat ja pienimmät jäsenmaat kärsivät kriisistä kaikkein eniten ja joutuvat kantamaan yhtä suuren taakan kuin suuret maat. Ja sitten sopimuksiin kolmansien maiden kanssa Turkin täytyy tehdä paljon enemmän. 15 viime päivän aikana 30 000 ihmistä on tullut Kreikkaan Turkista ja hyvin vähän heistä on varsinaisia pakolaisia. näitä laittomia maahanmuuttajia kuitenkaan lähetä takaisin tarvitsemme mekanismi. Edustaja Zani. Edustaja Zani. Tibor. Kiitos, puhemies. Kun tätä keskustelua loppuun asti ja viime kädessä tässä voidaan vieläkin kysymystä, mitä teemme täällä Euroopan parlamentissa. Ymmärrän sitä, että jäsenvaltioissa on tapahtunut virheitä ja näiden virheiden vuoksi me nyt saatamme komission ja neuvoston asioista vastuulliseksi, mutta kuitenkin jäsenvaltiot ovat ne, jotka ovat todella vastuussa asioista. Esimerkiksi Rova Merkel, se, että hän esitti hyvin tällaisia tervetulleeksi toivottavia sanoja ja me pidämme niitä hyvänä, mutta, mutta sitten kuitenkin voimme kysyä, onko vaikkapa Saksan liittokansalla todella oikeus kutsua yksi miljoona ihmistä yhteiselle alueelle. Joku rakensi aidan tai joku ei. Ja nyt sitten näyttää sitä, että täällä taas ollaan rakentamassa joitakin aitoja. Mitä sitten tapahtuu Balkanilla? Miten me hoidamme sen asian? Nämä ovat näitä oikeita kysymyksiä, jotka on palautettava takaisin jäsenvaltioille. Totta kai, on vastuuta myös neuvostolla ja komissiolla. Edustaja Tomasikki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 Euroopan neuvostossa päätettiin tämän rajavalvonnan vahvistaminen. Me kaikki tiedämme, että tämä Euroopan unionin huono maahanmuuttopolitiikka on johtanut siihen, että meillä on valtaisia ongelmia ja tämä ei kosketa meitä vain ensi kuukausina, vaan todennäköisesti koko seuraavana vuosikymmenenä. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tämän laajuinen maahanmuutto tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot eivät pysty enää toteuttamaan sääntöjä, koska säännöt on suunniteltu toisenlaisia olosuhteita silmällä pitäen tärkeää on se, että annamme yksilöille suojaa niille, jotka pelkäävät henkensä puolesta, mutta ei ole kyse siitä, että meidän pitäisi kokonaisia kansakuntia ottaa tänne vastaan. Viimeisen parin kuukauden aikana olemme nähneet sellaisia siirtolaisvirtoja, että että eh, sosiaaliset ongelmat Euroopassa tulevat kärjistymään, sääntöjä ei voida niin vain noudattaa ja Euroopan integraation edistyksetys murenee. Edustaja Sebastian oli paikalla, joten Epiti D, jos saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Το μεταναστευτικό είναι ένα ακόμη σοβαρό θέμα το οποίο... Kiitoksia puheenjohtaja. Maahanmuuttokriisi on suuri ongelma ja Euroopan unionin on vaikeasta käsitellä ihmiset ovat päässeet unioniin salaa. Nyt meillä ei ole rohkeutta puuttua asiaan. Ratkaisu ei ole rakennella muureja rajoillemme. Sehän tuhoasi Schengenin sopimuksen. Meidän pitää pohtia sitä, mitä teemme maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa. Ratkaisu piilee Turkissa. Sen sijaan, että meillä olisi järjestelykeskuksia, ja että ihmiset eivät tulisi meille asti. Me emme tee mitään. Euroopan unionin pitää toimia ja Turkki on nimenomaan se avain, joka on tarpeen, jotta voimme estää ihmissalakuljettajia uhkailemasta ihmisiä hyötymästä näiden onnettomien henkilöiden tilanteesta. Kreikkalaiset rajavartijat voivat kyllä Kreikan varoja rajoja vartioida. kiitoksia. Komise, ja velmi initiatiivu o společné... Kiitoksia. Äh, kiitoksia, komission puheenjohtaja. Toivotan tervetulleeksi yhteisen rajavalvontaa aloitteen, kuten ehdotettiin joulukuussa 2015, mutta olen pettynyt kuullessani, että tätä lykätään seitsemällä kuukaudella kesäkuuhun 2016. Tällä keskustelussa olemme kuulleet, että suurin osa jäsenistä tukee tätä aloitetta ja vaatii, että se pannaan mahdollisimman pian täytäntöön. Se on teidän vastuullanne, se on teidän valtuuksissanne ja teillä on suuren osan parlamenttia tuki takananne. Miksette ryhdy toteuttamaan tätä seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa? Miksi ette järjestä ylimääräistä kokousta niin, että rajavalvonta saadaan ratkaistua? Kiitoksia seuraavana komission puheenjohtaja Juncker, olkaa hyvä. Madame la president. Rouva puhemies, hyvät kollegat. Ymmärrän niitä, jotka alkavat olla tuskastuneita kun toistetaan samaa päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen. Mutta puheenjohtaja Tuskin puheenvuorosta lähtien jäsenmaat ovat jättäneet äh, päätökset äh, toimeenpanematta. Eivät kaikki, mutta hyvin suuri jäsenmaa ei niitä ole toimeenpannut. Ja tämän vuoksi mikään ei ole sujunut niin kuin tarkoitettu. Ja kuulemme näitä samoja hätähuutoja jatkuvasti. Toisekseen olin niin tietyissä puheenvuoroissa, että komissiota pidetään liian toimettomana. Kun minä arvioin omia tietojani, niin en kyllä pääse samaan johtopäätökseen. Täytyy sanoa, että tämä pääprioriteetti, jonka komissio aivan aluksi on määritellyt, on se, että me keskitymme sellaiseen politiikkaan, joka tähtää nimenomaisesti työllisyyden ja kasvun kehittämiseen. Siksi vuonna 2014 marraskuussa 315 miljardia investointiohjelman kautta olemme saaneet äh, suunniteltuja 40 miljardia, kuten varmaankin olette huomannut, ne äh, on saatu näistä varoista jo liikkeelle 47 miljardia 11 eri projektiin esimerkiksi Italiaan. Ja varmaankaan ei teitä ole jäänyt huomaamatta, että meillä on turvallisuusagenda, energiaagenda, komissio on ryhtynyt kaikkiin erittäin tarpeellisiin toimiin myöskin digitaalisten sisämarkkinoiden tukemiseksi. En minä ymmärrä, miksi sanotaan, että ensimmäisen vuotensa aikana komissio olisi laiskotellut. Mielestäni me olemme olleet erittäin erittäin aktiivisia. Sitten näihin muutamiin ongelmiin liittyen, jotka mainittiin. Minulla ei ole ensinnäkään, kun joku ystävällisesti minut kutsui eroamaan, niin minulla ei ole sellaista tunnetta, että eroni ongelmia, ratkaisisi maahanmuuttokriisiä esimerkiksi. Ei tässä pidä lyödä hanskoja tiskiin. Meidän ei pidä ajatella, että tekemämme päätökset ovat jotakin, mitkä eivät todellisuudessa tuota tulosta. Hyvä puhemies, minulla ei ole muita huomioita tehtävänne tämän lisäksi. Ja nyt lopuksi puheenvuoron saa neuvoston puheenjohtaja herra Tusk. Kiitoksia puhemies. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin olette aivan oikeassa. Meillä on tänä päivänä ongelmia täytäntöönpanon kanssa. Ja mitä tulee siirtolaiskriisiin, niin ei ole epäilystäkään siitä, että hetki on hyvin kriittinen, äh, kun ajatellaan ei vain päätöstemme täytäntöönpanemista, vaan Tämä on ehkä ensimmäinen kerta, että minusta tuntuu, että tämä on kriittinen hetki, kun ajatellaan EUn poliittista järjestelmää. EU perustuu sille olettamukselle, että me kaikki, me kaikki jäsenvaltiot olemme valmiita toimimaan hyvässä tahdossa ja että jäsenvaltiot ovat valmiita kunnioittamaan yhteisiä päätöksiämme. Ilman tätä menetelmää, ilman tätä varmuutta meidän työssämme ei ole mitään järkeä. Olette aivan oikeassa siinä kriittinen hetki nyt tänä päivänä on se, että minulla ei ole mitään ongelmaa päästä kompromisseihin meidän tasollamme, siis Eurooppa-neuvostossa. Päinvastoin on aivan liian helppoa päästä kompromissiin, koska heti seuraavana päivänä melkein kukaan ei ole valmis noudattamaan näitä yhteisiä päätöksiämme. Ja tämä on todella kriittinen hetki, ei vain tämän maahanmuuttokysymyksen takia, vaan Euroopalle poliittisena järjestelmänä. Tänä päivänä on hyvin vaikea saada jäsenvaltioita ruotuun. Ei minulla eikä komissiolla ole eh, mahdollisuuksia siihen jos tämä perusperiaate, että kunnioitamme toisiamme ja päätöksiämme, jos sitä ei eh, noudateta ensimmäisenä askeleena, niin eh, meillä on käsissämme valtaisa ongelma minkä tahansa asian täytäntöönpanossa. Joten Ehkäpä, koska tämä haaste on niin äh, valtaisa äh, ja äh, sitä, sellaista ei ole ennalta ollut, niin ehkä se johtuu tästä. Eurooppa ja sen jäsenvaltiot eivät valmistautuneet riittävästi ottamaan vastaan tätä maahanmuutto ongelmaa. Se oli aivan uudenlainen haaste, mitä tulee määriin ja tulee sen suuruusluokkaan. En voi olla samaa mieltä arviosi kanssa, äh, kun keskustelemme ulkorajoista. Olen pahoillani, mutta tämä ajatus ulkorajojen vahvistamisesta on varsin uusi ajatus. Jos muistatte, no minä muistan oikein hyvin, kun aloitimme keskustelun maahanmuuttokriisistä, niin silloin puhuttiin jostain muusta. Ei puhuttu niinkään ulkorajoista. Ja olen erittäin tyytyväinen siihen, mitä komissio on tehnyt ulkorajojen vahvistamisessa. Ja tämä aivan uusi ajatus yhteisestä ulkorajavalvonnasta Euroopassa. Ja jotkut tämän ajatuksen elementit ovat vielä hankalia joillekin jäsenvaltioille monestakin syystä. Ja vielä on varsin haastavaa vakuuttaa nämä jäsenvaltiot siitä, että me tarvitsemme tämän uuden ja ehkä kiistanalaisen, mutta mielestäni tarpeellisen toimenpiteen. Se, mitä me tarvitsemme tänä päivänä, on se, että meidän on ratkaistava joitakin ongelmia mahdollisimman pian. Siksi minä aion helmikuun eurooppa neuvoston kokouksessa keskittyä yhdistyneen kuningaskunnan kysymykseen ja toivottavasti tämä on viimeinen Euroopan neuvoston kokous tästä aiheesta, mutta tietenkin helmikuun kokouksessa käsitellään myös täytäntöönpanon toteuttamista maahanmuuttokriisissä, myöskin Turkin toimintasuunnitelmaa. Ja seuraava Eurooppa-neuvosto maaliskuussa, seinä keskitytään myös maahanmuuttoon, ei pelkästään, mutta myös maahanmuuttokriisiin. Esteban kysyi Puolasta. Kuten sanoin muutama päivä sitten täällä Euroopan parlamentissa, tapaamisessa poliittisten ryhmien kanssa. Euroopalla on oikeus ja velvollisuus osallistua tiukkaan ja avoimeen vuoropuheluun kaikkien EU-jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa sellaisten EU-jäsenvaltioiden, joissa oikeusvaltioperiaatteet ja demokratia ehkä rikotaan. Mutta älkää nyt odottako, että minä olen iloinen ja täysin e, innostunut siitä, että on aloitettu menettely Puolaa vastaan. Niin, tiedän. Mutta tarvitsen myös ymmärtämystänne, että tämä on minulle hyvin vaikea asia. Ja tiedän, että komissio on toiminut hyvässä tahdossa. Minulle ei ole epäilystäkään siitä. Tietenkin voimme keskustella joistakin menetelmistä ja jotkut komission päätökset olisivat voineet olla tiukempia tai pehmeämpiä. Komissiossa puhuttiin myös ajankohdasta, joistain mahdollisista uusista menettelyistä, mutta siellä tehtiin tämä päätös, komissio teki tämän päätöksen. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä on optimaalinen päätös ja tuen sitä täysin. Sitä ei epäilystäkään. Ja uskokaa minua, ei ole mitään järkeä yrittää saada aikaan konflikteja toimielinten välillä, erityisesti tässä asiassa ja olen vakuuttunut siitä, että tulemme jatkamaan yhteistyötä myöskin Puola-kysymyksen kohdalla. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos herra neuvoston puheenjohtaja. Keskeytän istunnon muutamaksi minuutiksi.